So, colleagues, I think we should start again. No niin, kollegat, nyt voimme varmaankin aloittaa jälleen. Mikael. <laughs> we wanna start. Okay. So, I want to switch my... Uh... Vaihdankin oman äidinkieleeni Saksaan. Me jatkamme nyt tätä valiokuntakokoustamme, jonka keskeytimme kello 12.30. Nyt olemme päässeet esityslistan kohtaan 16, eli keskustelu kansainvälisen merenkulkojärjestön IMOn pääsihteerin kanssa. Ja toivotamme pääsihteeri Limin lämpimästi tervetulleeksi. Samoin äh, meriympäristöosaston johtaja herra Jamada on paikalla. Tervetuloa teillekin. Arvoisat Limia ja Amada, tervetuloa tänne valiokuntamme. Onhan teillä tulkkaus. Kyllä. Tämä meidän liikenne- ja matkailuvaliokuntamme on todella kiitollinen siitä, että kalentereistanne löytyi aikaa tavata meitä ja kertoa meille tilanteesta kansainvälisessä merenkulkujärjestössä. Mitä tulee Äh, hiilidioksidipäästöihin ja ilmastonmuutokseen, äh, niin äh, mm, juuri meren kulku on tässä nyt ihan eturintamassa. Luonnollisesti kaikkien eri alojen täytyy tehdä osuutensa. Ja meidän valiokuntamme on erittäin tyytyväinen siihen, että merenkulkuala lyö lukkoon päästövähennystavoitteita ja mm, samalla tietenkin on huolehdittava siitä, että kaikilla eri toimialoilla on yhtäläiset kilpailuedellytykset, mitä liikenne- ja kuljetusalaan tulee. IMO on merkittävä toimija ja minä olen sitä mieltä, että parlamentin, erityisesti tämän meidän TRAN-valiokuntamme välillä, tulisi, TRAN-valiokuntamme ja kansainvälisen merenkulkujärjestö IMOn välillä tulisi tiivistää yhteistyötä huomattavasti. Meidän on nyt tarkoitus toimia niin, että Lim saa viitisen minuuttia puheaikaa e, ja Jamada e, kymmenisen ja tämän jälkeen sitten kysymyksiä. Mutta nyt ensin alustuspuheenvuoro Lim. Olkaa hyvä. Uh, Mr. Chair. Kiitoksia puheenjohtaja. Minä sain viisi minuuttia puheaikaa, mutta voisin kollegalleni jättää riittää puheaikaa, joten pyrin puhumaan nyt ihan vain kolmisen minuuttia. Ensinnäkin olen erittäin iloinen ja ylpeä vuodessani olla täällä kanssanne ja haluaisin myöskin onnitella teitä äh, valinnastanne parlamenttiin ja uudelleen valinnastanne parlamenttiin. Haluaisin myöskin äh, kiittää äh, IMO ja Euroopan parlamentin välisestä rakentavasta vuoropuhelusta teitä viimeisten vuosien ajalta ja odotan läheistä yhteistyötä tulevaisuudessakin. Kansainvälinen merenkulkujärjestö IMO on erilaisia turvallisuuteen, suojeluun ja turvaan liittyviä seikkoja käsitellyt ennenkin, mutta nyt meillä on uusi kenttäkysymyksiä erityisesti ilmastonmuutokseen liittyen ja tämä on IMOlle suuri työsarka. Olen kuitenkin erittäin tyytyväinen, koska meillä on erittäin hyvää yhteistyötä Euroopan parlamentin kanssa. Meillä on 174 jäsenmaata IMOssa. Jotkut sanovat, että edistys näyttää tapahtuvan hitaasti, mutta jokainen jäsenmaa pyrkii tekemään kovasti töitä, jotta saisi nopeammin äh, suurempia päätöksiä tehtyä. Ja mitä tulee ilmastonmuutokseen, me olemme äh, kantuneet äh, hyvin teknisiin moottorinen tehokkuutta liittyviin kysymyksiin ja tämän lisäksi muihin tehokkuuskysymyksiin. Ja tämän lisäksi tutkimus ja kehitys vaihtoehtoisten uusien polttoaineiden osalta laivojen varten on käynnissä. Eli me keskitymme nyt tulevaisuuden energiakysymyksiin. Tämä on hyvin tärkeä ala. Me olemme harjoittaneet paljon yhteistyötä Euroopan unionin kanssa, Euroopan komission kanssa, samoja tavoitteita ajatellen, koska meillä on samat tavoitteet ja pyrkimykset, meidän täytyy tehdä töitä yhdessä. Me omalta osaltamme ja minä pyrimme vaikuttamaan siihen ja tekemään parhaamme, että voisimme helpottaa tätä työtä ja vaikuttaa siihen, että moniin ympäristökysymyksiin voitaisiin tarttua, erityisesti ilmastonmuutoskysymyksiin. Tämä on äm, ratkaisevan tärkeää. Nämä eivät ole vain teknisiä kysymyksiä, ne ovat myöskin humanitaarisia kysymyksiä, joten me pyrimme heijastelemaan äh, tätä filosofiaa mahdollisimman paljon ja saattamaan sitä mukaan tuohon edistykseen, jota saamme aikaan. Yhteenvetona haluaisin kutsua Euroopan parlamentin yhteistyöhön, jatkuvaan yhteistyöhön ja tukemaan IMOn työtä. Me teemme parhaamme, jotta meillä olisi oikein kattavat hyvät globaalit standardit ja tasapuoliset toimintaedellytykset. Kiitoksia. Ja vielen dank, Herr Lim. Für... Kiitokset äh, Lim tästä alustuspuheenvuorosta. Ja nyt äh, edustaja Jamada voi saada äh, sitten puheenvuoron ja alustaa meille. Kiitoksia puheenjohtaja. Lisään joitakin yksityiskohtia, mutta aika lyhyesti. IMO, UN, YK on erikoisvirasto meriturvallisuudesta vastuussa meriympäristöstä IMO on kehittänyt yli 50 kansainvälistä lakisääteistä välinettä. Tämä liittyy Marpol, yleiskokous merien saastumisesta ja niin edelleen. Näitä on muutettu, näitä sopimuksia parkin kertaa vuodessa, ja nämä muutokset – ovat olleet voimassa puolitoista vuotta tällaista hiljaisesta hyväksyntämenestystä johtuen. Kun me muutamme jotakin, niin se tulee sitten voimaan. Tällä tavalla IMO toimii. Ja tämän takia IMOn yleiskokous on kaikkein tärkein. Elin 174 maata on siellä jäsenenä, mutta tämä kokous pidetään vain kerran kahdessa vuodessa, joten IMON neuvosto on hyvin tärkeä. Se kokoontuu kaksi kertaa vuodessa ja nyt meillä on 40 neuvoston jäsentä, mutta kymmenen näistä on eu jäsenmaita. EU-jäsenillä on paljon päätösvaikutusvaltaa IMOssa, kuten aina. Nyt haluaisin puhua Marpol-yleissopimuksesta. Marpol on perusyleissopimus merten saastumisen estämisestä kaikissa olosuhteissa, johtuen laivoista tai mistä tahansa, tai, tai öljy, kemikaalit, äh, haitalliset aineet, jätevesi, jätteet yleensä. Se erityisesti on mainittu Marpolin, Marpolin liitteessä viisi. Siinä säännellään myös merin äh, muovi äh, roskaamista, se on nyt kielletty. Ja asia mainitaan tässä yhteydessä, mutta tänään haluan puhua Marpolin liitteestä numero kuusi. Siinä pyritään estämään äh, laivosta aiheutuvaa saastumista, että mä on viimeisin liite, mutta hyvin tärkeä liite. Ehkä tiedätte, IMON 2020 on rajo, tai tästä vuodesta eteenpäin on rajoittu alentaa laivojen polttoaineen määrää. Se on, ennen se oli 3,3 prosenttia, nyt se on vähäisempi. Tämä tärkeä askel meille ja ensimmäinen maaliskuuta eteenpäin kiellämme tietyt polttoaineet, jossa on korkeampi rikkimäärä. Sitten, sitten typin oksidit, vielä tärkeämpää hiilidioksidin päästön vähennykset. Otimme käyttöön lakisääteisen energiatehokkuus, suunnitteluindeksin EEDI. Tämä koskee uusia aluksia pelkästään. Ja näin on vuodesta 2013 eteenpäin. Meillä on ollut tällainen äh, por- portaistettu käyttöönotto. Nyt vaaditaan 20 prosentin vähennyksiä ja 30 prosenttia vuonna 2005 Vähennys on vaatimuksena. Kuten te tiedätte, perustuen omaan strategiaamme, meidän pitäisi nopeuttaa vähennysten toteutumista. Tuleva istunto huhtikuussa on tarkoitus hyväksyä lisämuutoksia tähän liitteeseen kuusi Marpol-yleissopimuksesta, jotta voidaan nopeuttaa ja tehostaa vaihe, vaiheen kolme toteutusta vuoteen 20 2022 mennessä, että voidaan 20-30 prosenttia vähentää päästöjä. Tämä kuvaa IMOn alkuperäistä strategiaa. Tärkeä tavoite on siinä, että vuoteen 30 mennessä ilmastot rasittamista pitäisi vähentää 40 prosentilla koskee kaikkia aluksia, uusia ja vanhoja yhtä lailla. Ja sitten vuoteen 50 mennessä vähennyksen pitäisi olla 70 prosentissa. Sitten vuoteen 50 mennessä varsinaiset päästöt aluksista, niitä pitäisi, ne pitäisi pystyä puolittamaan verrattuna vuoteen 2008 Tämä yläviiva on normaali toimitus, mitä ei tehdä, mutta vuodesta viisi, vuonna 50 ainakin pitäisi pystyä vähentämään päästöt 50 prosentilla. Ja tällä vuosi sadalla laivoillekin on sattu vaatimus hiilineutraaliudesta. Tämä liittyy siis strategiamme. Tässä, tämä kuvaa myös alkuperäistä strategiaa suurin piirtein samantyyppinen vuonna 2008 noin 950 miljoonaa tonnia, mutta sen pitäisi olla alle 400 miljoonaa tonnia nyt vuoteen 50 mennessä. Tämä sininen linja viiva, miten saavutaan tämä tavoite? Sininen viiva puhuu teknologisesta toimista ja suunnittelusta, minkälainen moottori on käytössä, miten, minkälaisia parannuksia saadaan aikaan. Sitten oranssivärinen linja, operationaaliset toimenpiteet, niissä saattaa olla mukana. Optimoidaan nopeutta, satamahallinnointi tai satamapalvelut satamaan tullessa, mutta se ei vielä riitä. Sitten vihreä alue, puhuu innovatiivisten toimien välttämättömyydestä. Esimerkiksi nollapäästöiset polttoaineet, vety, ammoniakki ja varsin innovatiiviset teknologiat, kuten tuuli, voima. Mitä tulee näihin yhdistelmiin, niin Uskomme, että voimme tätä kautta saavuttaa kunnianhimoisen tavoitteemme vuoteen 50 mennessä. Sitten toinen väylä päästä nollapäästöihin, nolla hi- hiilisyyteen meriliikenteessä. IMO on globaali sääntelijä ja haluamme edistää tutkimusta ja kehitystä ja kehittää hiilittömiä polttoaineita. Tämä on hyvin tärkeää alalle satamille ja yhteistyölle tutkimus- ja kehityskeskusten kanssa. Me haluamme vauhdittaa tutkimusta ja kehitystä ja tätä kautta saada aikaan nolla päästöisiä polttoaineita, nolla hiilipolttoaineita. Todennäköisesti tarvitaan myös markkinaperusteisia mekanismeja, jotta voidaan tukea sitä, että näitä uusia teknologioita ja polttoaineita otetaan käyttöön. Tämän pitäisi tietenkin olla myös globaalia toimintaa ja sääntelyä olemme tyytyväisiä mistä tahansa ehdotuksesta tässä asiassa ja otamme ne vastaan. Nyt puhumme eh, lyhyen aikavälin näköalasta vuoteen 2023 mennessä ja keskitymme myös lyhyen aikavälin toimenpiteisiin. Se ei kuitenkaan tarkoita sitä, että me ottaisi vastaan markkinaperusteisia toimenpideehdotuksia myös, jotka perustavat eh, tietoon, informaatioon, jota meillä on. Sitten TC-toiminnat. Meillä on oma integroidun yhteistyön ohjelma. Tässä on pääprojekteja ja lahjoituksia valtiolta ja alueelta, erityisesti EU-rahoitteiset globaalit meriliikenneverkostot ja viisi meriliikenteen yhteistyökeskusta. Tämä on hyvin tärkeää arvostettua toimintaa, mutta tämä tulee päättymään tämän vuoden loppuun mennessä, joten tämä on nyt tilanne. Todellakin arvostamme EUn yhteistyötä ja toivomme, että tämä asia saa jatkoa. Sitten teollis, teollinen strategiamme lähettää viestejä teollisuuden suuntaan. Monia aloitteita on tehty, jotta saavutetaan hiiletön merenkulku. Uskon, että me edistymme IMOssa asioissa, niin kuin lupasimmekin teollisuusstrategiamme yhteydessä. Sitä tullaan tarkistamaan vuonna 2023 ja me haluamme myös tehostaa tutkimus- ja kehityspuolta asiassa. Tämä tärkein viesti ehkä on, että pitäisi yhdistää voimamme ja saada aikaan yhtenäiset sääntelypuitteet. Olemme kovasti tyytyväisiä teidän tuestanne tässä. Kiitos. Vielen Dank, Herr äh, Yamada. Vielen Dank, Herr Lim. Wir danken Paljon kiitoksia, ähm, herra Yamada ja herra Lin. Paljon kiitoksia näistä esittelyistä. Euroopan parlamentissa jäsenet voivat esittää kysymyksiä vieraillemme. Aloitamme nyt poliittisten ryhmien koordinaattoreista, jotka ovat ikään kuin ryhmiensä edustajia tässä valiokunnassa. EPPn koordinaattori Barbara Thaler on pyytänyt kollegansa edustamaan itseään. Olkaa hyvä, teillä on kolme minuuttia. Uh, thank you very much. Uh... Paljon kiitoksia. Kiitoksia hyvät vieraat. Olemme hyvin onnellisia siitä, että liitymme, liitytte seuraamme tänään valiokunnassa erityisesti siksi, että olen uusi parlamentin jäsen ja minä olen ollut ähm, merioikeuden asiantuntijana Danskin yliopistossa, joka on yksi ainoita, joka käsittelee merioikeudellisia kysymyksiä. Eli minulle tämä keskustelu on tänään hyvin tärkeää. Jos tämä teille sopii, minä äh, esittäisin myöhemmin äh, puolaksi vielä kysymyksiä z najważniejszych wyzwań, e, przed którymi stoimy dzisiaj wszyscy. Skuteczna walka ze zmianami. Kiitoksia nämä haasteet, joita kohtaamme tänään nykyisin kaikki ähm, liittyvät ilmastonmuutoksen vastaiseen tehokkaaseen taisteluun. Ja äh, kun tarkastelemme ähm, fossiilisten äh, polttoaineiden käyttöä. Liikenne aiheuttaa hyvin paljon päästöjä, eli niillä on suuri vaikutus ilmastonmuutokseen. Vuonna 2013 Euroopan unioni laati strategian äm, meriliikenteen asettaksi uudistamiseksi. Äm, kaikki, mikä merenkulun äm, hiilidioksidipäästöihin liittyy, kuului mukaan. Vuonna 2015 unioni hyväksyi alalla säätelyä, joka liittyy merenkulun aiheuttamien hiilidioksidipäästöjen seurantaan. Tällä hetkellä parlamentti arvioi tämän asetuksen uudelleen arviointia, jotta me voisimme globaalilla tasolla arvioida saastumista ja voisimme arvioida myöskin sitä, kuinka paljon fossiilisia polttoaineita merenkulku käyttää. Nämä ovat siis jo käynnissä olevia töitä. Kuten te ymmärsitte, meillä on kaksi järjestelmää. Meillä on eurooppalainen ja maailmanlaajuinen järjestelmä. Ja se, että meillä on kaksi rinnakkaista järjestelmää, tarkoittaa sitä, että alukset, jotka merenkulkua harjoittavat, jotka sitä Euroopan unionin alueella joutuvat käytännössä kaksi eri standardeja noudattamaan, mitä tulee näiden alusten päästöistä ilmoittamiseen. Tämä ei ole mitenkään paras mahdollinen tilanne laivayhtiöiden kannalta. Mutta nyt kun meillä on eurooppalainen vihreän kasvun ohjelma, vuonna 2050 Euroopan tulisi olla ensimmäinen ilmastollisesti neutraali manner. Tämä on erittäin kunnianhimoinen tavoite ja päästökauppajärjestelmä, eurooppalaisen ETS-järjestelmän laajentaminen äh, voisi koskea myöskin meren kulkua. Ja tässä yhteydessä äh, me olemme keskustelleet jo ähm, vähähiilistämiseen liittyvistä hankaluuksista. Minulla olisi seuraavan kaltainen kysymys alun perin äh, kasvihuonekaasujen leikkaamiseen tähtävä strategia 2018 äh, merenkulun osalta oli sellainen, että tarkoituksena oli leikata lyhyellä ja pit- keskipitkällä aikavälillä hiilidioksidipäästöjä ohjelman aikataulun mukaan. Voisitteko te esitellä oman näkemyksensä siitä, kuinka voisimme tulmina vuosina puuttua merenkulun hiilidioksidipäästöihin. Ja sitten ähm, tämän lisäksi meillä on eurooppalainen päästökauppajärjestelmä hiilidioksidipäästöjen osalta olemassa. Ja ähm, Oletteko sitä mieltä, että tämänkaltaista järjestelmää voitaisiin kuvitella ottavaksi käyttöön ähm, maailmanlaajuisesti, sillä merenkulkuhan on maailmanlaajuista toimintaa kaikkein äh, globaalimpia sektoreita. Joten tällaisen järjestelmän järjestäminen, rajaaminen vain Eurooppaan äh, ei ole perusteltua. Eiväthän päästöt tunnusta mitään rajoja äh, jos haluamme estää ilmastonmuutoksen ja saada maapallosta puhtaamman, meidän täytyy toimia kaikkialla. Ja tämän lisäksi, mitä mieltä olette IMO ja Euroopan unionin välisestä yhteistyöstä? Millä aloilla tuo yhteistyö tarvitsisi vielä syventämistä mielestänne? Ja kiittäisin näistä vastauksista. Kiitokset ja nyt äh, vuorossa äh, ST-ryhmä ja edustaja Kiitos ja kiitokset Lim ja Yamada näistä esityksistä. Merenkulun äh, ja ylipäätään äh, meriliikenteen äh, päästövähennykset ovat äärimmäisen tärkeä asia. Ja katsotaanpa, että saanko minä nyt nämä muistinpanoni tässä järjestykseen, mutta muutama kysymys kuitenkin liittyen näihin esityksiin. Te puhuitte tästä päästökuilusta Eli siis vähennykset, joita täytyy saada aikaan innovaatioiden, uusien polttoaineiden ja uusien teknologioiden avulla. Voitaisiinko aikaan saada tämän muutoksen nopeuttamiseksi jonkinnäköistä kansainvälistä aloitetta, esimerkiksi uusiutuvat mm, merenkulun polttoaineet, jonkinnäköinen maailmanlaajuinen aloite siis tutkimus- ja innovaatioprosessin tueksi, että se saataisiin kunnolla käyntiin. Ja sitten haluaisin kuulla yksityiskohtaisemmin vielä, mitä tulevia uusia teknologioita pitäisi pidätte todennäköisinä? Kyllähän näitä vihreitä ratkaisuja täytyisi saada aika piankin jo käyttöön hiljalleen. Ihan tuossa, kun katsotaan teidänkin kuvianne, niin 2025-30 ja niillä main. Sitten kun ajatellaan eri toimia, niin tietenkin päästökauppajärjestelmä liittyy tähän asiaan. Siitä keskustellaan komissiossa meidän kulun osuudesta. Mitä mieltä olette tästä? Voitaisiinko ehkä saada maailmanlaajuinen järjestelmä aikaan? Ja jos ei, niin mitkä muut markkinapohjaiset välineet voisivat maailmanlaajuisesti tulla kysymykseen mielestänne? Kiitoksia. Kiitos. Seuraavaksi sitten eri ryhmä ja edustaja Kade. Kiitos oikein paljon. Minä puhun Nähtegaalin puolesta, joka ei tänään päässyt paikalle. Minä lupasin lukea hänen puheenvuoronsa. On hienoa, että on maailmanlaajuinen sopimus äh, laivaliikenteen päästöjen vähentämiseksi niin, että voidaan luoda tosiaan maailmanlaajuisesti yhtäläiset toimintaedellytykset ja odotan kovasti aiheesta IMOn tulevia ehdotuksia. Minulla olisi muutama huomio, joista haluaisin kuulla teidän ajatuksianne. Ensinnäkin osittain äh, vastauksena toimiin, jotka kääntyvät käynnistyivät tänä vuonna. romutusmaksu muun muassa on otettu käyttöön. Ja haluaisin kuulla teidän ajatuksianne enemmän tästä. E- Euroopassa on käynnistetty keskustelu vaihtoehtoisista polttoaineista. Olisiko teillä ajatuksia niistä toimista, joihin IMO on ryhtynyt. Oletteko samaa mieltä, että alalle tulisi jättää mahdollisimman paljon pelivaraa sen vaihtoehtoisen polttoaineen valitsemiseksi, joka kulloinkin sille soveltuu parhaiten? Ala kehittyy nopeasti laivaliikenteen ympäristöjalanjälkeä, pyritään eri aloittamaan tein vähentämään ja onko teillä jotain kannustimia näitä ja tulevia aloitteita silmällä pitäen? Kiitos oikein paljon. Äh, niin, Kadesi, meillähän on tietenkin omiakin kysymyksiä. Te puhuitte äsken koordinaattorin puolesta. Äh, olisiko teillä nyt myös niitä omia kysymyksiä? Voitte mielellään esittää ne tässä nyt samaan syssyyn. No kiitos, kyllä minä mielelläni esitän myös omat kysymykseni tähän heti. Onpa mukavaa pääsihteeri, että olette vieraannamme tänään. Tämä on äärimmäisen tärkeä aihe ja tosiaan meillä kuuma peruna on nyt se, että miten laivaliikenne ja milloin otetaan mukaan meidän ETS-päästökauppajärjestelmäämme. Aivan ilmeistä on, että että alan hiilidioksidijalanjälkeä ja ilmastojalanjälkeä täytyy pienentää ja että Euroopan tasolla ilmastohuolen on vastattava. Kuitenkin täytyy samalla muistaa, että ilmastohaasteita ei Euroopan unioni yksin mitenkään voi ratkaista. Ei, tämä on mahdollista vain kansainvälisellä tasolla ja siksi onkin niin tärkeää, että toimet, joihin ryhdymme Euroopan unionissa, ovat äh, vietävissä myös muualle maailmaan. Ja tässä tietenkin kansainvälinen merenkulkujärjestö eh, nousee esiin. Euroopan unionin eh, ETS-järjestelmä ei sinänsä ole vientikelpoinen ja kun ajatellaan eh, merenkulkua, laivaliikennettä, niin Euroopan unionin osuus on maailmanlaajuisista laivaliikenteen päästöistä vain 17 prosenttia ja Eh, näin ollen EUn ETS-järjestelmä, päästökauppajärjestelmä tulee vaikuttamaan vain noin tähän 17 prosenttiin päästöistä. Tällöin 80 prosenttia siis on jäljellä ja 80 prosenttia päästöistä täytyy hoitaa kansainvälisellä tasolla. Euroopan unionissa eh, tulee ryhtyä toimiin, jotka eh, vähentävät päästöjä EU-ssa, mutta kohta eh, toimiin, jotka samalla olisivat vientikelpoisia muualle niin, että kansainvälisellä maailmanlaajuisella tasolla saataisiin näitä päästöjä vähennettyä. Sitten hiilivuoto ja eh, se, että mahdollisesti eurooppalaiset eh, varustamot liputtaisivat ulos näitä aluksiaan, jos meidän järjestelmämme on kovin tiukka, niin siksi eurooppalainen ETS-järjestelmä e ei ole Äh, sinänsä toivottava ratkaisu. Ja minä kuulisin mielelläni pääsihteeri teidän ajatuksistanne äh, hiilivuotoon äh, liittyen ja juuri mahdolliseen näiden maailmanlaajuisten päästöjen vähentämiseen liittyen. Kiitos oikein paljon. Kiitos teille. Seuraava puhuja vihreistä, edustaja Paulus, olkaa hyvä. thank you. Kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia päästä, kiitoksia herra Jemärä, että tulit paikalle tänään. Suuri kunnia meille, että käytätte näin paljon aikaa kertoaksenne meille toimenpiteistä, joihin, joita IMO suunnittelee arvostamme kovasti. Kuten te tiedätte, olen esittelijä. Mikä? Um. Purple weeds mitä tulee teidän esityksenne? Tämä viimeinen kuva esityksessänne siinä luki, että on ratkaisevan tärkeää, että todellakin rajoitamme ilmaston lämpöisen 1,5 asteeseen. Tietenkin puhun maassa saarista, ne vaarantuisivat, jos merenpinta nousisi, ja siksi tämä on todella hyvin tärkeää. Mutta miten tämä viiva vedetään, kun puhutaan, tai miten ilmastopyrkimysten tavoitteet sovitetaan yhteen teidän tavoitteensa kanssa, kun te sanotte, että haluatte vähentää 50 prosentilla päästöjä vuoteen 50 mennessä. Olen lukenut viime aikoina tieteellistä kirjallisuutta ja niissä, on, niistä, niissä osoitetaan, että jotta saadaan 40 prosentin mahdollisuus rajoittaa ilmaston lämpenemistä 1,5 asteeseen, meidän pitäisi olla hiilineutraali vuoteen 40 mennessä viimeistään. Se ei oikein sovi yhteen sen kanssa, että vähennetään 50 prosentilla päästöjä vuoteen 50 mennessä kanssa, joten haluaisin tietää, mitä te tästä olette mieltä ja minkälaisia suunnitelmia teillä on päästä sille tasolle, mitä on tarvetta ilmastotavoitteissa. Kun olen puhunut sidosryhmille, jota te, olen tehnyt viime aikoina varsin paljon, he välittävät minulle, että se, että, että heidän asteikkansa vaativat heitä kertomaan heille, minkälainen hiilijalanjälki tuotteilla on, jotka on kuljetettu meriteitse he itse asiassa kertoivat, että ovat todella, heillä on todella tärkeää, että äh, luovuttaisiin tästä mm, lastimittausta, koska he tietävät kyllä, kuinka paljon he kuljettavat ja tarvitaan tällainen parametri, jotta voidaan laskea hiilijalanjälki alun perinkään. Joten aiotteko tarkistaa tätä, jotta otettaisiin mukaan kyseinen parametri, jotta saataisiin yhtäläiset mahdollisuudet merenkulkuun kautta maailman. Sitten itse älykkästi lakinejärjestelmästä ja hinnoittelusta, oletteko sitä mieltä, että merenkulku on yksi harvoja sektoria samoin kuin ilmailu, jo, jonka, joka ei ole vielä minkälaisen hinnoittelun kohteena? Oletteko myös samaa mieltä siitä, että hinnoittelujärjestelmä on kyse sitten ITS tai veroista voisi tuoda kipeästi kaivattuja, kaivattua rahoitusta tutkimukselle ja pienemmille yrityksille, jotka eivät pysty hoitamaan välttämättömiä investointeja omalla pääomallaan pelkästään. Ja olisitteko samaa mieltä siitä, että kun haluaa tehdä päätöksen vuonna 2023, olisi hienoa, että jo siinä vaiheessa on tarkka suunnitelma ja olisi myös kokemusta tästä järjestelmästä, koska tietysti vastaan tässä herra Gaardelle myös, jos me saamme aikaan älykkään liikennejärjestelmän EU-ssa, se ei koskisi vain EUta, koska kuten tiedetään, tämä Marpol 5 koskee kaikkia laivoja, jotka käyvät satamissa EU:ssa ja samoja ja kaikista alusta on kyse riippumatta omistajasta, riippumatta operaattorista. Tarkastellaan asiaa vain satamatasolla. Se olisi syrjimätön toimenpide, voitaisiin saada dataa asiasta vuoteen 2023 mennessä. Ja sitten kun EU päättää älykkäästä liikennesuunnitelmasta meriliikenteen osalla, silloin voimme kehottaa kaikkia osallistumaan tähän ja ottamaan käyttöön tämän järjestelmän kautta maailman. Ja mielestäni tämä olisi todella hieno askel eteenpäin, koska ilmastokriisi todellakin on nopeuttumassa. Olette varmastikin lukenut viimeiset tiedot metanipäästöstä todella huolettavaa, joten suosittelen todella, että ryhdytte mahdollisimman nopeasti näihin tarvittaviin ilmastotoimiin. Kiitoksia. Muita kysymyksiä ei näyttäisi olevan itselläni. Olisi tässä loppuun vielä yksi kysymys, pikemminkin käytännöllinen luonteeltaan. Meillä Saksassakin satamissamme erityisesti risteilyalukset, jotka tulevat satamaan päiväksi, haluavat sähköä, jotta diesel moottoreita ei tarvitse pitää päällä sähkön tuotantoa varten. Ja tämä on varmasti yksi mahdollisuus parantaa tilannetta ja päästä ympäristötavoitteisiin paitsi Euroopassa ihan maailmanlaajuisesti. Onko tämä edes mahdollista monissa satamissa? Voidaanko satamapalveluja parantaa ja vahvistaa paitsi kustannussyistä, myös logistisista ja järjestelmäistä syistä niin, että niillä voisi olla sähköä tarjolla näille suurille aluksille. Tämä olisi minun kysymykseni. Kiitos. Uh, thank you, uh, uh... Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin ehkä vastata mm, joihinkin periaatekysymyksiin ja sitten äh, johtajani voisi äh, kertoa yksityiskohtaisemmin äh, IMOn kannoista. Ensinnäkin kiitokset Pariisin ilmastonmuutoksen ansiosta vuonna 2015 tämän ansiosta ja kestävän kehityksen tavoitteiden ansiosta ihmisten mieli on muuttunut kovasti. Itse olen tästä yllättynyt. No IEMOssa meillä on 174 jäsenvaltiota ja nyt meillä todella on huomattavasti suurempi ymmärrys näistä asioista ja tietoisuus kuin aiemmin. Euroopan unioni antoi 10 miljoonaa euroa alueellista merenkulkuteknologiayhteistyökeskusta varten, tällainen viides alueellinen keskus, joka tarjoaa koulutusta ilmastonmuutoksen alalla, tietoa ihmisille, jotka työskentelevät tällä alueella. Yksin Kiinaa, ja sitten on Panama, Kenia, sitten tämä Eurooppa. Tämä toimii aivan mainiosti. Ja IMO on käynnistänyt erilaisia teknologisen yhteistyön ähm, hankkeita ähm, Pariisin ilmastosopimuksen ansiosta ja myös esimerkiksi lentokentät ja muut, muut alat, ilmailualla ja muut alat ovat huomattavasti tietoisempia. Mitä tulee meidän kunnianhimon tasomme, tästä on ehkä väärinkäsitys, siis vähintään 50 prosenttia vuoteen 2050 mennessä, niin kun ajatellaan laivastoa ja sen kehittymistä, tai ja sitten katsotaan yksittäisiä aluksia, niin itse asiassa energiatehokkuus ja hiilidioksidipäästöjen vähennys yksittäisissä aluksissa sen täytyy olla vähintään 80 prosenttia, eli 50 prosenttia kaiken kaikkiaan kokonaispäästövolyymi, mutta kun katsotaan meriliikenteen kasvua, niin Tämä on 80, 80 prosentin vähennys ja sehän on aivan valtava määrä. Niin kuin johtaja tuossa mainitsi, moottori tehokkuusteknologian avulla paranee huomattavasti ja tämä voi kattaa noin puolet päästövähennystavoitteestamme, mutta entä se toinen puolikas? tavoitteeseen ei päästä ilman tulevaisuuden energialähteitä ja siksi IMO haluaa keskittyä juuri energia-alan tutkimukseen ja kehitykseen siihen, miten teknologiaa saadaan sopeutettua meriliikenteen alalle. Sitten Viimeinen seikka, jonka puheenjohtaja tässä äsken mainitsi, eli sähkön tarjonta esimerkiksi näille risteilyaluksille satamissa, sähköhuolto. Satamapalvelut ovat sellaiset, että joillain satamilla on jo mahdollisuus sähköverkkoon Äh, liittää nämä vierailulla olevat alukset, että niiden ei tarvitse pitää moottoreitaan käynnissä äh, sähkön tuottamiseksi, mutta äh, näitä satamia on vasta vähän, joilla tämä mahdollisuus on. Ja näin ollen onkin onnekasta, että viime vuonna yhdessä kansainvälisen satama järjestön kanssa yhteistyössä käynnistimme yhteistyön viime vuonna, jotta päästövähennyksiä voisimme ajaa yhdessä. Joten me tulemme rohkaisemaan satamia myös jatkossa tällaisen infrastruktuurin käyttöönottoon ja seuraamme tilanteen kehittymistä. Sitten hiukan arkaluontoisempi kysymys, joka esitettiin, niin minä ehkä, minä ehkä nyt siirränkin puheenvuoron sitten johtajalle, joka voi vastata. Paljon kiitoksia, hyvä pääsihteeri. Minä haluaisin lisätä tähän erään asian meidän DCS-datan ähm, tallennusjärjestelmämme on kyllä erilainen kuin teidän, mutta tässä on tiettyjä parametreja, joita on rahtialustan osalta harmonisoitu. Me olemme käyttäneet kuoletta painoa parametrina. Ehkäpä järjestelmä on yhä erilainen. Se kuitenkin on ähm, muuttumassa, äh, vähentymässä. Ähm, tässä tärkeä seikka on se, että tämä järjestelmä kerää laivoista tietoa. Eli tietyllä tavalla tämä MRV, mittaaminen raportoinnin todentaminen on jo alkanut viime vuonna, eli 2019. Eli tämä data tullaan siirtämään tänä vuonna, ja me tulemme sitten sihteeristössä analysoimaan dataa. Kyseessä ei ole vain analyysiväline, data-analyysi kuitenkin tehdään, ja ehkäpä vuoden tai parin päästä tätä analyysitietoa käytetään, kun me uudelleen arvioimme ähm, strategiamme 2023 itse asiassa. Eli 2022 todennäköisesti tätä kerättyä dataa käytetään strategiamme uudelleen arviointiin. Ja me tällä hetkellä, ää, äh, meillä on IMOn äh, tilaama tutkimus, joka koskee aikaisemman kauden päästöjä ja oletettuja tulevia päästöjä. Eli tutkimukseen dataan liittyen me uudelleen arvioimme datan pohjalta strategiaamme. Tämän halusin mainita. Ja toinen seikka, tämä on ehkäpä relevantti ETS-kysymys, päästökauppakysymys ja nämä MBM-mittaukset. Jopa nykyinen strategiamme mainitsee eh, sen, kuinka tarpeen nämä markkinapohjaiset menettelyt MBM ovat eh, periaatteessa vuosille 2023-2025. Saman aikaan strategiamme kuitenkin toteaa, että me emme torju mitään ehdotuksia markkinapohjaisten näyttelyn osalta ennen vuotta 2023. Eli jos hyvä ehdotus tulee, e, IMO voi tällaista kyllä harkita. Meidän järjestelmän pitäisi olla globaali järjestelmä, eli olipa markkinapohjainen metodista mikä tahansa, sitä pitäisi laajalti soveltaa. Tämä on hyvin tärkeää. Ehkä Euroopan unionin ETS-järjestelmän kaltaisella tavalla voisimme toimia, mutta olipa ratkaisu mikä tahansa, tarkoituksena on alusten kasvihuonepäästöjä leikata. Ja te tuosta 1,5 asteen tavoitteesta tiedustelitte aikaisemmassa puheenvuorossani. Kyllä todellakin tällä hetkellä vuoden 2018 strategia äm, tuohon IPCCn pakolliseen 1,5 asteen tasoon pohjaa. 1,5 on tietyllä tavalla ollut vapaaehtoinen, mutta nyt IPCC korostaa, että 1,5 astetta olisi tärkeä Eli kun me tutkimuksen tai dataan pohjaten uudelleen arvioimme strategiamme, meidän pitäisi olla kunnianhimoisia ja me haluamme, että merenkulku saadaan nolla hiiliseksi tämän vuosisadan loppuun mennessä. Se on nykyinen tavoitetaso. Voi olla, että nopeutamme tätä vielä. IMO kuitenkin on globaali foorumi ja meidän täytyy ottaa huomioon ei vain kehittyneet, vaan myöskin kehitysmaat. Näissä toimissa me tarvitsemme myöskin niiden tukea toisilla aloilla. Kyllä todellakin haluamme olla kunnianhimoisia. Tällainen on minun nykyinen ajatukseni aiheesta. Sitten esitettiin monia kysymyksiä. Tässä pääsihteeri mainitsikin jo tutkimuksen ja kehityksen, joka liittyy äh, vaihtoehtoisiin polttoaineisiin ja ähm, nollapäästöisyyteen. Tiedättekin, että tuleva äh, huhtikuussa tapahtuva IPCC, IPCC äh, tulee pohtimaan ähm, teollisuuden ehdotuksesta maailmanlaajuisen ähm, teollisuuden ähm, aloitteen myötä ähm, polttoaineita. Tämä on melkoisen poikkeuksellista ja tätä tullaan sitten käyttämään tutkimuksen ja kehityksen erityisesti alusten ratkaisuiden suhteen. Tämä on mielestäni tärkeä seikka ja siksi meidän pitäisi odottaa, mikä tulee olemaan tuon tulevan kokouksen tulos. Ja todennäköisesti tätä keskustelua joudutaan jatkamaan vielä tulevassakin ähm, kokouksissa. Tämä tutkimus- ja kehitysosio on erittäin tärkeä, ei vain tuossa teollisuuden tekemässä aloitteessa, vaan myöskin äh, polttoaineiden elinkaarianalyysissä. Me olemme tämän jo aloittaneet. Ja meidän tulisi kehitellä ohjelinjoja, jotta voisimme jokaisen polttoaineen elämän kaaren vaikutukset arvioida. Ja tämän lisäksi, kuten mainitsin, jossakin vaiheessa tulevaisuudessa meidän täytyisi näitä markkinapohjaisia ratkaisuja harkita. Ja lopultakin päästökauppajärjestelmää, kysymykset, nehän tulevat,kin jo esiin, joten paljon kiitoksia. Tässä oli kaikki. Mr. Uh, Chairperson, uh, I may... Kiitoksia puheenjohtaja. Lisäisin hiukan vielä tähän pääjohtajan antamaan vastaukseen, erityisesti mitä tulee ETS päästökauppajärjestelmään markkinapohjaisena toimenpiteenä. Meillä on lyhyen, keski- ja pitkäaikavälin toimenpiteitä, mitä tulee tähän teollisuusstrategiaan, mutta markkinatoimenpiteet on otettu mukaan elementtinä näihin to- keskitason, to- keskiajan toimenpiteisiin. Nyt kun ta- tarkistamme toimintaa vuonna 2023 mukaan lukien markkinapohjaiset toimenpiteet, niin silloin aiomme puhua näistä markkinoista markkinapohjaisista toimenpiteistä, mutta kuten te sanoitte, niin meriliikenne on globaalia toimintaa ja vähän monimutkaisempaa ehkä kuin ilmailu, ajatellen kansallisuuskysymyksiä, rahoituskysymyksiä, on monimutkaisempi ala. Tämän takia me uskomme, että pitäisi olla globaalit universaalit standardit, mitä tulee markkinapohjaisiin toimenpiteisiin. Nyt Euroopan unioni pohtii tällaisia mekanismeja, kuten ETS-järjestelmää ja EUlla tulee olemaan tietty vaikutusarviointi tätä varten myös. Sitten kun tällainen ehdotus tulee sitten IMOon jossakin kohtaa, niin silloin me sitten keskustelemme hyvistä ja huonoista puolista, mikä on tehokkaampi tapa toimia, miten paljon sen myötä vaikuttaa hiilidioksipäästöjen vähennykseen, myös ajatellen kestävää meriliikennetoimintaa, kulutus, merikulutustoimintaa. Silloin ehkä voidaan saada aikaan jonkinlainen globaali mekanismi. Mutta haluaisin korostaa sitä, että tarvittaisiin globaali mekanismi. Jos se ei ole tällainen globaali väline, niin sillä voisi olla hyvin negatiivinen vaikutus ja se voisi vääristää sitä, miten laivaliikennettä hoidetaan. Tätä haluan korostaa. Sitten tulevaisuuden energiat haluaisin toistaa operatiiviset kysymykset, tekniset kysymykset kattavat vain noin 50 prosenttia. Ilman tulevaisuuden energiaa emme tässä onnistu. On tiettyjä, kuten tiedätte hyvin, on tiettyjä teknologioita ajatellen tulevaisuutta, mutta miten tätä sovelletaan suurempiin mm, äh, valtamerialuksiin? Mutta minä itse olen luottavainen sen suhteen, että kun tietyt ponnisteluihin ryhdytään, niin löydetään kyllä tietyt ratkaisut ei kovinkaan myöhään. Ja sitten niin kun löydetään tiettyjä ratkaisuja, tulevaisuuden kestävä tulevaisuus, tämä antaa sitten merkin äh, laivaliikenneyritykselle tehdä äh, sijoituksia tulevaisuuteen. Siksi me tulemme juuri korostamaan tutkimustyön merkitystä ajatellen että tulevaisuuden polttoaineita. Äh, Vety, ammoniakki, biopolttoaineet, uusiutuva energia. On tiettyä teknologista kehitystä meneillään, mutta miten sitten voidaan modifioida tämän hetkistä teknologiota, sitä voidaan soveltaa myös valtamerialuksiin. Meidän pitää avustaa näissä ponnisteluissa. Ja sitten kun puhutaan näistä globaaleista kysymyksistä, me tiedämme, että esimerkiksi juuri tällä viikolla IMOssa on tällainen alivaliokunta, joka käsittelee saastumisen estämistä. Yksi pääkohta esitystä oli juuri, juuri hiili kysymykset. Me äh, laadimme harmonisaatiokriteerejä, mitä tulee ö, äh, ö, äh, päästöihin, ja tätä kehitellään vuod- ensi vuoden loppuun mennessä, mutta todennäköisesti tämä saadaan valmiiksi ensi vuonna niin, että voidaan sitten ottaa käyttöön ja alkaa toteuttaa sitä globaalisti. Mutta tähän tietysti liittyy paikalliset ehdot, on kyse sitten paikallista satamista tai erilaisista maantieteellisistä olosuhteista, mutta peruspuitteet, standardointi, harmonisaatiokriteerit, niitä tullaan kehittämään, joten me tulemme nopeuttamaan tätä prosessia niin paljon kuin vain mahdollista. Sitten tässä mm, toistaiseksi haluaisin vain ottaa esille seuraavan. Kun me hyväksymme tämän päätöksen rikkisyydestä tapahtui 2016 lokakuussa, silloin olin ensimmäistä vuotta pääsihteerinä ja silloin tämä meriympäristön suojelukomitea – pohti, toteutammeko vuoteen 2020 mennessä vai 2025 mennessä. Ja me käsittelemme juuri näitä argumentteja jäsenvaltioiden kesken. Ja sitten puheenjohtaja tässä meriympäristön suojelukomiteassa valitsi vuoden 2020, mutta minä itse ajattelen omia kokemuksiani. Olin kyllä aika huolissani siitä, miten tätä täytäntöpanan Tämä, tämä liittyy meidän yrityksiin, Äh, jalostusteollisuuden ja telakat. Kaikki eri sidosryhmät olivat mukana. Miten me pystymme kokoamaan tämän kaiken yhteen täytäntöönpanon yhteydessä? Se näytti varsin monimutkaiselta ja olin kovasti huolissani, mutta sitten yhdessä jäsenvaltioiden kanssa ja sektorin kanssa teimme todella parhaamme ja onneksi nyt olemme toteuttaneet tätä lainsäädäntöä koskien vähärikkisyyttä. Kaikki toteuttavat sitä. Ja sama, mikä koskee ilmastonmuutoskysymyksiin. Meillä on kunnianhimoinen suunnitelma. Myös EUlla on sellainen vieläkin kunnianhimoisempi suunnitelma. Mutta jos me teemme yhdessä työtä, niin voimme löytää ratkaisun ja toteuttaa käytännössä näitä yhdessä. Minä itse ensimmäinen kautta niin päättyi ja nyt alkoi uusi kaasi. Ja seuraava viimeisen neljän vuoden aikana arvostin kovasti EUn kanssa käytyä yhteistyötä parlamentti, vierailitte usein luonamme Imossa ja samoin me kävimme komissiossa. Me teemme todella hyviä, hyvin yhteistyötä ja sitä arvostin kovasti. Kun tämä nyt tämän tietää, niin uskon ja olen optimistinen, että voimme voittaa tietyt lisähaasteet kyllä jatkossa, joten arvostan todella tätä yhteistyötä. Thank you very much. Vielen Dank. Kiitos teille, herrat ja Yamada. Kiitos siitä, että tulitte vieraksemme. Te näette, että myös meidän valiokunnallemme on hyvin tärkeää, että meillä on säännöllistä keskustelua, mielipiteiden vaihtoa teidän ne Tiedän, että käytte myös muissa parlamentin valiokunnissa säännöllisesti, mutta nyt on kyllä korkea aika, että TRAN-valiokunta tiivistää entisestään yhteistyötä teidän kanssanne ja mielelläni kollegojen nimissä kutsuisin teidät pian jälleen vieraaksemme niin, että saisimme tapaamisemme järjestettyä säännöllisesti, koska paljon keskusteltavaa on. Ja Yamada, kerroitte, että olitte ollut pienessä hiihtoonnettomuudessa, joten teille pikaista parannemista ja kiitos siitä, että tulitte vieraaksemme. Kiitos paljon. Thank you very much. Keskeytämme minuutiksi ja sitten jatkamme kokousta. Thank you very much. All the best. So. So, dear colleagues, we go on with our next part. Ja nyt äh, parhaat kollegat äh, päivän viimeiseen esityslistan kohtaan. Jatkan taas saksan kielellä. Nyt käymme keskustelun komission yhteisen tutkimuskeskuksen JRCn kanssa. Ja onpa mukavaa saada toivottaa tervetulleeksi Rova Vicevaa, joka on äh, varapääjohtaja yksi yhteisessä tutkimuskeskuksessa ja hän tulee nyt esittelemään meille liikennealan hankkeista ja yhteinen tutkimuskeskus ja sen liikennealan hankkeet ovat todella, todella tärkeitä meille ja meidän me erityisesti nyt näinä aikoina, kun uudet teknologiat tulee saada todella optimaaliseen käyttöön. Rova Vitseva, onpa mukava todella, että te olette tullut vieraaksemme. Annan teille puheenvuoron. Noin 15 minuuttia olemme varanneet teille puheaikaa. Olkaa hyvä. Uh, thank you very much, Chair. Paljon. Kiitoksia puheenjohtaja ja hyvää iltapäivää kaikille. On aina ilo olla Euroopan parlamentissa vieraana, sillä me olemme sitä mieltä, että meidän täytyy olla yhä demokraattisempia ja avoimempia kansalaisia kohtaan ja heidän suoraan valitsemia edustajien kohtaan. Joten on todella hienoa, että voimme esitellä osan työstämme teille. Äh, jos ette yhteistä tutkimuskeskusta tunne, on ehkä hyvä, että nopeasti selitän, keitä me olemme. Me olemme Euroopan komission äh, tieteellinen ja tutkimuspalvelu, yksi noin 30 komission osastosta ja meidän tehtävänämme on äh, tuottaa ja arvioida tietoa, jota on tuotettu nimenomaisesti politiikan ähm, laadinnan tueksi Euroopan komissiossa. Olemme hyvin ylpeitä siitä, että me tarjoamme riippumatonta tietoa komissiolle koko politiikan syklin läpi. Tuossa näette minun nimeni ja ensimmäisessä kuvassa. Tässä on vain teille tiedoksi. Ähm, Maria Gabriel on vastuukomission jäsenemme ja hän myöskin on vastuussa tutkimuksesta ja kehityksestä, mutta myöskin innovoinnista ja koulutuksesta yhteisestä tutkimuskeskuksesta. Ja sitten tässä on tällainen katkoviiva, toimielinten vasta- välisistä suhteista vastaavaan komission jäseneen, joka on teille ehkä kaikkein tärkein toimija komissiossa. Hän on toimielinten välinen toimija, mutta myöskin hän on mukana tietoon ojaavassa politiikan suunnittelussa ja ennakoinnissa. Yhteisen tutkimuskeskuksen keskuksen kannalta tärkeää on, että meillä on kuusi toimipaikkaa viidessä eri jäsenmaassa, Belgiassa kaksi, meillä on pääkonttori täällä, mutta Hallessa myöskin toimipaikka, sitten meillä on Karlsruhessa Saksassa toimipaikka, kuten myöskin Alankomaissa, Espanjassa ja Italiassa, Italiassa Isprassa. Meidän tarkoituksemme on tuottaa riippumatonta politiikkaa palvelevaa tietoa, Äh, joka voisi auttaa ähm, poliittisen syklin läpi. Meillä on paljon kumppaneita sillä kaikissa yhteyksissä. Me tarvitsemme viitepuitteiston. Meillä on noin tuhat kumppania erilaisissa tutkimuskeskuksissa ympäri maailman. Ja ähm, komission tukityön lisäksi me tuotamme äh, sivutuotteena noin 1400 julkaisua vuosittain ja suoraan sanottuna me olemme tällä julkaisumäärällä maailman kolmanneksi suurin ja tutkimuslaitosviittauksina mitattuna. Tämä on hyvin tärkeä saavutus, sillä ähm, uskottavuuden suhteen tämä ähm, faktori tämä tekijä ratkaisee. Nyt kun tarkastelemme tulevaisuuden haasteitamme, todennäköisesti olisi hyvä aivan aluksi tuoda esiin aivan itsestään selviä haasteita tulevaisuuden ja tämän päivän kannalta. Aivan välittömästi mainitsisin sen, että tieliikenne valitettavasti aiheuttaa 25 000 kuolemantapausta mantereellamme ja miljoona loukkaantumista vuosittain. Eli tämä on vuosittain äm, tieliikenteen hinta Euroopan unionissa. Jos me sitten tarkastelemme taloutta, yhdestä viiteen prosenttia on talouden menetys, joka koitui, koituu vain tieliikenteen ruuhkautumisesta, siis pelkästään ruuhkista. Jos me vihreää ulottuvuutta tarkastelemme, valitettavasti tieliikenne on yksi pahimpia saastumisen aiheuttavia. Lämmityksen lisäksi se on suurin ilmansaasteiden lähde, erityisesti urbaanialueella. Ja se on toiseksi pahin kasvihuonekaasujen aiheuttaja Euroopan unionissa. Eli hyvin paljon haasteita on kestävyyden, talouden menetysten ja erityisesti liikenteeseen liittyvien vaikutusten suhteen. Jos me nykytrendejä tarkastelemme valitettavasti, ellei me politiikan ja innovoinnin kautta luo muutosta, tilanne ei näytä hyvältä tulevien vuosien mahdollisen paramisen suhteen, erityisesti kun me tarkastelemme myöskin äh, kestävän kehityksen tavoitteiden toteuttamista. Tarvitsemme siis äh, sekä innovointia että poliittista sitoumusta, jotta tämä trendi saadaan kumottua. Mitä me sitten teemme yhteisessä tutkimuskeskuksessa? Me ähm, temaattista tutkimusta harjoitamme me teemme töitä kaikkien komission 30 muun äm, osaston kanssa. Katamme maahanmuutosta liikenteeseen, energiaan, ympäristöön, maanviljelyyn ja turvallisuuteen asti aiheita. Kaikilla näillä aloilla viime vuonna me pyrimme tekemään lippulaivakertomuksia, jotka kokosivat kaiken tämän kerätyn tiedon, jotta voisimme tiedottaa komissiolle kaikkein tärkeimmistä kehityskuluista tästä. Täältä salista löydätte näitä julkaisuja, joten pyytäisin teitä ottamaan mukaan ne kaikki niistä, jotka ovat teitä kiinnostavat. Täällä on äm, aivan korkean tason teknologia, kuten tekoälyä koskeva kertomus. Sitten meillä on kaupunkien tulevaisuutta koskeva kertomus. Meillä on kertomus työelämän ja työtaitojen tulevaisuutta koskien. Ja meillä on tällainen lippulaivahanke, joka koskee tieliikennettä tulevaisuudessa. Voin antaa nyt hiukan tietoja tästä tietoliikenteen tulevaisuuskertomuksesta. Itse asiassa me tarkastelemme teknologiaa ja yhteiskunnallisia kehityskulkuja ja sitä, kuinka tulevina 50 vuotena nämä tulevat kehittymään. Me olemme tarkastelleet neljää faktoria, automaatiota, äm, yhteyksiä, vähähiilistämistä ja jakotaloutta. Nämä ovat neljä tärkeintä ajavaa voimaa tieliikenteen muutosten taustalla. Olemme tarkastelleet, mitä muutoksia nämä aiheuttavat tulevina vuosikymmeninä. tuossa seuraavassa kuvassa näytän hiukan esimerkkejä näistä kehityskuluista. Kaiken kaikkiaan tutkimus osoittaa, että automaatio ja yhteydet saattavat 20 prosentilla teidän kapasiteettia kasvattaa ja vähentää 90 prosentilla tieliikenneonnettomuuksia. Nämä ovat siis melkoisen mielenkiintoisia lukuja. Kuitenkin jos tarkastelemme noita kielteisempiä seikkoja, me näemme, että teillämme autojen määrä saattaa kasvaa. Kun tarkastelemme tätä jaettua liikkuvuutta ja kun tarkastelemme esimerkiksi ähm, Yhdysvaltain tilannetta, missä tämä kaikkein kehittyneen äh, sektori, siellä äm, tieliikenteen määrä on kasvanut, sillä ihmiset käyttävät omaa autoa julkisen liikenteen sijaan. Eli uudet teknologiat saattavat kasvattaa yli 50 prosentilla liikkuvuustarpeita. Ja tuo julkisesta liikenteestä siir- pois siirtyminen saattaa olla jopa 30 prosenttia. Nämä ovat siis mahdollisia kielteisiä seikkoja kehityksessä, joita täytyy tarkastella. Politiikan teossa kaikkia näitä haasteita täytyy tarkastella integroidulla ja kaiken kattavalla tavalla. Mitä me sitten olemme tunnistaneet mielenkiintoisena vaihtoehtoina ovat nämä Living Labs. Me olemme tunnistaneet ähm, ähm, tekijöinä sen, että meidän täytyy tuntea kansalaisten elämää, heidän tapansa elää, jotta voimme ennakoida mahdollisia muutoksia tulevaisuudessa. Sen vuoksi näiden Living Labs keskusten käyttöä välineenä täytyy kasvattaa hyvin paljon, jotta pääsisimme hyviin ratkaisuihin. Yksi tämän kaltaisista äm, tutkimuskeskuksista on Israssa, ISPRassa, missä me tarkastelemme jaettua liikkuvuutta, yhteydellistä liikkuvuutta, mutta myöskin kohteesta kohteeseen suuntaavia palveluita. Ja minä haluaisinkin kutsua teidät ISPRAan vierailulle, että näkisitte, mitä me teemme tämän Elävä Laboratorio Living Lab-keskuksen yhteydessä, mutta myöskin mitä meidän tutkimuskeskuksemme tekee ja mitä tiedossa tuottaa. Yksi muutoksista, joihin viittasin ensimmäisessä ediassa tuon lippulevahankkeen osalta oli ähm, yhteyksien tutkiminen. Tässä haluaisin osoittaa sen, kuinka me voimme käyttää ähm, teknologiaa ja seurata teknologiaratkaisuja Euroopassa, mutta myöskin sen ulkopuolella. Näin pääsemme arvioimaan sitä, minkälaisia investointeja tarvitsemme ja kuinka Eurooppa voi tällä kentällä intressejään suojata. Me olemme tunnistaneet äh, äh, tämän niin kutsutun TRIMIS-järjestelmän kautta. Se on ähm, liikenteen innovaatioita seuraava järjestelmä – on selvä, olemme havainneet, että vety- ja sähköpohjaiset teknologiat äm, ovat ä, äh, uutta, uusinta, mutta tällä hetkellä ä, äh, tärkeimpiä muutoksia tapahtuu koppiteknologiassa. On siis hyvin tärkeää nähdä, kuka investoi, asettaa Eurooppa kansainväliselle kentälle ja äm, nähdä, missä on mahdollista potentiaalia innovaatiolle. Ja täytyy myöskin huomata, että näiden teknologioiden markkinoiden saattaminen on hyvin hidasta yhä vieläkin, vaikka ne olisivat kehittyneitä. Markkinat ovat vielä jäljessä asiassa. Tässä kuvassa haluaisin antaa teille katsauksen siihen, mitä me teemme eurooppalaisen Ehm, yhteen toimivuuden alalla yhteisessä tutkimuskeskuksessa. Tässä kyseessä ovat sähköaudut, niiden laturit ja niiden mukaan ottaminen älykkääseen ehm, verkostoon. Eli meillä on Isprassa tuo laboratorio, joka tarkastelee näitä kysymyksiä, ja nämä ovat vähän hiilistämisen kannalta äärimmäisen tärkeitä. Jos Ispraan tulette, voimme teille paljon enemmän vielä tietoa antaa ja tietenkin te näette työtämme. Sitten toinen esimerkki. Tämä on jotakin, mitä teemme Firenzessä. Tässä kyseessä on äm, sähköautojen energian tarpeen materiaalin jakautuminen. Se, että meillä on tällaista tietoa saatavilla esimerkiksi kaupungin hallinnossa, tulee auttamaan erittäin paljon siinä, kun seurataan tarpeita, sähköautoiden parkki- ja latauspaikkatarpeita. Ja tämä helpottaa erityisesti sitä, kuinka kaupungit infrastruktuurinsa suunnittelevat. Eli tällainen maantieteellinen analyysi kuuluu myöskin työhömme. Tässä kuvassa näette esimerkin siitä, mitä me teemme akkuteknologian suhteen. Me olemme Euroopan akkuallianssin jäsen, sen jonka komissio käynnisti viime kaudella ja tässä tarkoituksena on siis tukea politiikan tekoa alalla. Meidän analyysimme on osoittanut, että litium-ion akun kulut tulevat laskemaan puoleen nykyisestä. Tämä tulee tapahtumaan uudelleen käytön ja kierrättämisen ansiosta, litium-ion akkujen kierrätyksen ansiosta. Tätä, tämä voi auttaa esimerkiksi energiaratkaisuissa ja äh, akkujen, auton akkujen kierrättämisessä. Tämä voi todellakin vähentää kuluja. Kyseessä ovat kasvavat markkinat ja tässä toisessa sarakkeessa näette, kuinka me voimme todellakin nähdä markkinaosuuden kasvua. Euroopassa me näemme, että tällä hetkellä Euroopassa on vain 3 prosenttia näistä markkinoista, mutta me näemme, että meidän on mahdollista saavuttaa 25 prosentin markkinaosuus kasvavan kysynnän vuoksi ja myöskin selkeä alkuperäinen akkujen lisäarvoketju on mahdollista luoda. Tätä ei ole olemassa tällä hetkellä, mutta toivomme, että tuon akkuallianssin kautta äh, voimme tällaista mahdollisuutta lähestyä. Seuraavassa kuvassa näette hiukan tietoja yhteisen tutkimuskeskuksen akkujen testaukseen liittyen. Me testaamme sekä akkujen äh, tehokkuutta. Tämähän on aivan selvä luottamusta herättävä seikka kuluttajien joukossa, mutta tämän lisäksi me tarkastelemme myöskin ähm, sektorin kestävyyteen liittyviä ähm, ominaisuuksia akuissa. Eli tässä tarkoituksena on tukea kilpailukykyä ja lisätä uskottavuutta kuluttajien joukossa. Puhuin tieliikenne sitten ruuhkautumisesta tässä. Meillä on erilaisia indikaattoreita, joita me käytämme, jotta me voisimme tarjota mahdollisuuksia ruuhkien vähentämiseksi. Tässä teillä on kaavio, joka edustaa sitä aikaa, joka keskimäärin ähm, hukkaantuu autonkuljettajilta vuosittain ruuhkissa. Tämä on keskimäärin 40 tuntia vuodessa, eli yksi viikko viikko, eli yksi viideskymmenes osa vuotuisesta työajasta. Ja tässä yhteydessä puhutaan siis vain ruuhkista, kun auto siis on äh, pysähtynyt paikoillaan liikenteessä lainkaan etenemättä. Ähm, tätä tapahtuu 40 tuntia vuodessa keskimäärin. Sitten viimeinen seikka tässä on yhteiskunnallisia ähm, vaikutuksia, joita liikkuvuudella on. Tässä kyseessä on se, kuinka teknologia voi vaikuttaa kaiken kaikkiaan äh, liikenteen kautta työllisyyteen ja talouteen kaiken kokonaisuudessaan. Sähköautossa on esimerkiksi vain 35 liikkuvaa osaa 166 liikkuvan osaan verrattuna ähm, polttomoottori Volkswagen Golfissa. Tämä osoittaa, että käyttää todennäköisesti hyvin paljon vähemmän työtä ja työpaikkoja tulevat sähköautot luomaan. Kuitenkin jos tarkastelemme vain akku, akkualan ja tarkastelemme äm, tilannetta, jossa meillä olisi äm, akkujen tuotantoketju, joka olisi kotoperäinen, äh, se loisi työpaikkoja. Eli meillä ei te- tulisi olla vääristynyttä kuvaa siitä, kuinka kehitys vaikuttaa työpaikkoihin. Tämä oli vain yksi esimerkki. Ja sitten ähm, viimeinen huomioni, ähm, mikä on tieliikenteen tulevaisuus. Meidän ähm, johtopäätöksemme on se, että vain teknologian muutokset eivät voi luoda niitä uudistuksia, joita me kaipaamme. Eli meidän täytyy huolehtia kahdesta muusta muutoksesta, nimittäin hallinnosta. Uutta teknologiaa voidaan käyttää uuden hallinnon mallin löytämiseksi. Todennäköisesti se vaikuttaisi ihmisten kulkuun teillä. Ja tämän lisäksi voidaan eh, infrastruktuurin kautta säädellä tieliikenteen käyttöä niin, että se olisi optimaalista. Ja sitten toinen seikka, mikä minulla on erittäin tärkeä, meidän täytyy olla kansalaisten rinnalla, sillä hehän ovat tulevaisuuden uusien liikkuvuusratkaisujen käyttäjiä, ja ellemme kansalaisia kuuntele, me emme voi sellaista tulevaisuutta luoda, jonka haluaisimme. Nämä muutokset vaativat kansalaisten sitoumusta. Tässä oli kaikki, mitä minä halusin tältä osalta sanoa. Tässä on meidän verkko missä saattaa teitä kiinnostaa ja haluaisin tästä huolimatta teidät kutsua vielä uudelleen Ispraan Italiaan, jotta näkisitte tuolla tutkimuskeskuksemme laboratorion kapasiteetteja. Paljon kiitoksia. Frau Suuret kiitokset tästä esityksestä, Vavitseva, ja kiitokset kutsusta Italiaan, mutta me sitten tulemme mieluiten kesällä tietenkin leikkisikseen. Mm, jo teidän tai tuo edellinen esityslistan kohta ja tämä teidän kohta, ne ovat kyllä todella mielenkiintoisia molemmat. Kaksi erittäin mielenkiintoista keskustelua näin iltapäivän päätteeksi. Eli nyt kuulemme ensin poliittisten ryhmien koordinaattorit ja ipp ryhmästä kollega Salini esittää kysymyksen, näin minulle on kerrottu. Olkaa hyvä. Ho apprezzato molto la, la, la... Kiitos puheenjohtaja. Minun mielestäni tämä oli aivan erinomainen esitys, todella mielenkiintoinen. Puhuttiin tutkimuksesta, innovaatioista ja tietenkin budjettikeskustelu on äärimmäisen mielenkiintoinen tutkimuskehitys ja budjetti myös tässä talossa, Euroopan parlamentissa, ovat kyllä aiheuttaneet meille paljon päänvaivaa. Euroopan parlamentin ehdotusta nyt neuvosto haluaa leikata 30 prosenttia, komissioehdotusta 3 prosenttia, mitä Horisontti Eurooppa tutkimusrahoitukseen tulee. Eli näissä yhteyksissä me tätä työtä nyt sitten teemme. Mutta niin itse asiasta tosiaan pidä edelleen kiinni horisontti Eurooppa-ohjelmasta. Minä olin aika yllättynyt tästä klusterimallista ja erityisesti sen perusteista liikkuvuus ja liikenne, miksi ne alistettiin e, e, teollisuusklusterin alle eikä ilmasto esimerkiksi, mutta vastaus lienee se, että nyt liikennettä syytellään pahimmaksi saastuttajaksi. No, pitää paikkansa, mutta samalla se tuo myös suurta hyötyä. Ei kyse liikenteessä yksin omaan ole ilmastoriskeistä tai vaaroista. Ja tosiaan se, miten te nyt esittelitte nämä teidän toimintanne, automatiikka, yhteydet, hiilestä, hiilen vähentäminen, hiilipäästöjen leikkaaminen. Tosiaan koko liikennealan hyöty täytyy samalla muistaa. Ja kun puhutaan liikenteestä, yhdeksässä tapauksessa kymmenestä puhutaan ähm, juuri äh, hiilestä luopumisesta tai vähentämisestä. paitsi että tässä on, äh, on ikään kuin riskejä tai vaaroja, niin tässä on myös paljon mahdollisuuksia ja minun mielestäni prosessia tulisi tulisi käsitellä niin, että muistaisiin, muistettaisiin myös modernit liikennejärjestelmät ja niiden mukanaan tuoma merkittävä etu ja kehitys. Ja tämän oman alustukseni jälkeen kysyisin teiltä, että minkälainen teidän vaikutelmanne on meidän liikennepoliittisesta keskustelusta. Välillä tulee sellainen olo, että tämä on suorastaan pakkomielteen omaista tämä vähähiilisyys. Mistään muusta ei enää puhutakaan. Vaikuttaa siltä, että se on ainut asia, mistä liikkuvuuden puitteissa puhutaan. Kiitokset ja ST-ryhmä ja edustaja Danielson, olkaa hyvä. And also thank you for... Kiitoksia. Kiitos esityksestä. Se oli todella kiinnostavaa saada tietää enemmän teidän työstänne. Ja tämä esitys myös osoitti monimutkaisuuden tason, mutta kuinka tärkeä liikennesektori EUlle on. Minulla on muutama kysymys. Ehkä pidän kiinni tästä meidän alueestamme hiilestä irtautuminen Sähköistäminen tietysti on otettu esille, mutta jos voisitte kertoa jotakin vaihtoehtoisista polttoaineista ja teidän näkemyksenne mahdollisesta vaihtoehtoisten polttoaineiden tuotannosta ja missä määrin eri liikennemuodot ottaisivat sen käyttöön? Onko mitään mahdollisuutta, että vaihtoehtoisiin polttoaineisiin siirryttäisiin tieliikenteellä vai olisiko se prioriteettiasema, prioriteetti tai painopiste muilla aloilla. Sitten sähköistämisestä, kun te tutkitte, missä määrin teistä on mahdollista sähköistää raskasajoneuvoja, pitkän matkan ajoneuvoja, koska tästä on tullut hiukan sekavia viestejä. Tämä ei ole ihan niin selvää, että voi sähköistää näitä ajoneuvoja. Jos ei ole mahdollista, niin olisiko sitten mahdollista ainakin sähköistää tieosuuksia, näitä ydinverkostoja, voisit käyttää akkua hyväksen silloin, kun ne siirtyvät pois teiltä. Entä sitten pitkän matkan raskas hyötyajoneuvot? Kiitokset. Sitten Rinjö-ryhmä ja edustaja Plego on vuorossa. Olkaa hyvä. Eh, Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin kiittää tästä erittäin mielenkiintoisesta esityksestä ja Renew-koordinaattorin puolesta minulla on nyt kunnia esittää teille muutama kysymys. Olen todella tyytyväinen voidessani nämä kysymykset teille esittää. Itselläni muuten pääaineena opiskelin juuri tätä asiaa. Ja täytyy sanoa, että kyllä teidän tutkimuksenne ovat erittäin korkealaatuisia ja erittäin mielenkiintoisia. Nyt haluaisin puhua siitä, että yhä enemmän nähdään, että teknologiaa käytetään ajamisen itseohjautuvuuteen. Nyt ollaan jo melkeinpä tämän tyyppisen teknologian kolmannen sukupolven äärellä. Ja kun puhutaan sitten äh, automatisaation neljännestä tasosta, ja siihen liittyvistä äh, edistysaskeleista, niin milloin luulette, että meidän äh, tieverkostomme on itseohjautuvien autojen tarpeiden tasalla? Sitten kysyisin tasoista ikään kuin teidän yläpuolellanne aina komission puheenjohtaja von der Leyenin niin saakka. Mitä, mitä odottaisitte heiltä? Minkälaisia sääntelyehdotuksia odottaisitte heiltä? Tiedän, että on budjettirajoitteita, mutta minkälainen sääntely teidän mielestänne olisi tarpeen, jotta saataisiin vihreämpää liikennettä, itseohjautuvia ajoneuvoja ja tosiaan automatisaation neljännen sukupolven ää, voimaan saattamista. Sehän on pian jo odotettavissa. Nämä ovat minun kysymykseni. Sitten vielä yksi huomio, jonka haluaisin tässä nostaa esiin. Ja korjatkaa ihmeessä, jos, olet, jos olen väärässä. Mutta jos me voisimme vaikkapa saada puolet kaupungeistamme käyttämään yksinomaan sähköautoja, niin loisiko se ongelmaa kaupunkien sähkön saannille? Voitaisiinko joutua tällaisiin tilanteisiin, jossa sähköä ei riitä? Kiitos. Kiitokset kollega Flego. Seuraavaksi vuorossa olisi ID-ryhmä, mutta sieltä ollaan jo lähdetty sankojoukoin lomalle. Ja nyt sitten vihreistä edustaja Paulus, olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitän teitä, Rouva Valtitseva, että tulitte kertomaan mielenkiintoisista tutkintatulokset. Tulen varmasti tutustumaan koko raporttiin. Te teette todella eh, erinomaista tutkimusta ja pidän erityisesti siitä, että teillä on erilainen lähestymistapa. Sanotte, että tarvitaan liikkuvuutta ihmisille eikä autoille, koska ainakin mitä näemme Saksassa, mutta myös muissa maissa, niin yhä enemmän on väärin kaupungit sanovat, että he haluavat takaisin julkiset tilansa. Halutaan antaa julkista tilaa kansalaisille ja jopa ihmiset, jotka valittavat ruuhkista, ovat, jäävät jumiin autoihinsa aam, joka aamu. He sanovat, että tarvitsemme enemmän teitä, enpä tarvitse no-, nopeasti töihin. Sitten he sanovat, että niin, olin Kööpenhaminassa, siellä on niin kaunista ja mukavaa, niin paljon tilaa jalankulkijoille, pyörä, pyörille. Eivätkä oikein sitten ymmärrä, että nämä kaksi asiaa kyllä liittyvät vähän toisiinsa. Haluaisin siis tuosta kollegani kysymyksen tässä äsken. Minä todella arvostaisin, jos voisitte tehdä konkreettisia toimintaehdotuksia, jotta komissio saa hyvän tie- tieteellisen pohjan ehdotukselle. Se on hyväksi kansalaiset, jotka elävät kaupungeissa, mutta todellakin haluaisin myös tietää, teettekö tutkimusta maaseutualueilla, joissa ei ole samanlaisia mahdollisuuksia julkisen liikenteelle esimerkiksi? Onko tutkimusta tehty liik- kysynnän mukaista liikkuvuudesta? Se voisi olla yksi ratkaisu alueilla, joilla joukkoliikenne, säännöllinen joukkoliikenne ei ole mahdollista kunnille ja pienemmille kyläyhteisöille. Kiitokset kollega Paulus ja sitten viimeisenä tällä koordinaattorien kierroksella KUE äh, ryhmästä ja äh, edustaja Koftura. Olkaa hyvä. Kiitos. Kiitos puheenjohtaja. Myös minä haluan esittää kiitokseni erittäin mielenkiintoisesta esityksestä. Minä kysyisin yhteisestä tutkimuskeskuksesta seuraavaa, kun puhutaan tällaisesta yhteiskunnallisesti oikeudenmukaisesta siirtymästä, niin ei saada unohtaa, auttaa eh, heikommassa asemassa olevia ihmisiä ja alueita ja sitten reuna-alueita, kuten esimerkiksi eh, saaristot ja saarialueet. Niitä varten tarvitaan kyllä tällaisia eh, lieventäviä toimenpiteitä te puhuitte vaihtoehtoisista polttoaineista. Niitä mekin olemme täällä valiokunnassa käsitelleet, esimerkiksi vety. Kyllä, mutta samalla viedään sitten koko joukko investointeja, rahaa leikataan, rahoitusmahdollisuuksia leikataan, te puhutte kuitenkin kestävyydestä. Milloin tämä ala tulee olemaan puhdassa kilpailukykyinen, kun ajatellaan vaikkapa tieliikennettä, ajatellaan merenkulkua, ajatellaan jopa lentoliikennettä. Mikä vedyn osuus voisi olla ja milloin mahdollisesti vedyllä voitaisiin perinteiset polttoaineet korvata? Kiitoksia. Ja nyt meillä on vielä kaksi puheenvuoropyyntöä. Ensin äh, kollega Taaler, olkaa hyvä. Kiitos. Kiitos oikein paljon äh, äh, Visheva tästä esityksestä. Se oli kyllä todella kiinnostava sisällöltään myös nämä lippulaivahankkeet, joihin te viittasitte. Minulla olisi pari lyhyttä kysymystä, joista ensimmäinen liittyy eroon kaupunkialueiden liikkuvuuden ja maaseudun liikkuvuuden välillä te meille näytitte tutkimustuloksesta, jonka mukaan me istumme ruuhkassa autoissamme 40 tuntia vuodossa ja tämä tietenkin aiheuttaa taloudellista tappiota jopa 1-2 prosenttia tappiota menetyksiä. Äh, oliko tämä siis, äh, siis keskiarvo, tai tämä oli keskiarvo koko Euroopasta? Äh, onko teillä tässä jonkinnäköistä tarkempaa tutkimustietoa kaupunkialueiden ja maaseutualueiden välisestä erosta? Toinen asia sitten akut. Usein kun puhutaan sähköautoista, puhutaan niiden akuista. Ne nähdään hyvin kielteisessä valossa, koska ei tiedetä esimerkiksi, mitä tehdä onnettomuuden jälkeen. Kaikki olemme lukeneet näitä otsikoita – Oletteko te, kun olette näitä testaustoimia äh, toteuttaneet, niin oletteko tutkineet tai onko teillä enemmän tietoa näiden akkujen ikään kuin toisesta elämästä sitten äh, niiden käytön päättymisen jälkeen? Kiitoksia ja minullakin olisi teille vielä kysymys. Vähän samansuuntainen kuin tuo äh, kollega Taalerin kysymys äsken, eli nämä litium-ioni-akut sähköautoille. Sehän on yksi, yksi suurimmista haasteista, miten nämä akut sitten kun ne eivät enää ole ajoneuvossa käyttökelpoisia, sitten kun ne ovat niiden kun akku enää toimii 80 prosenttisesti, niin se tulisi vaihtaa. Mutta näitä akkuja voitaisiin mahdollisesti käyttää seuraavassa elämässään energian varastointiin. Ja kun uusiutuvaa energiaa, esimerkiksi aurinkoenergiaa, tuulienergiaa haluamme hyödyntää entistä enemmän, niin on näitä esimerkiksi aurinkoenergian tuotannon piikkejä, vaikkapa keskipäivä tässä tapauksessa, taikka tuulienergian kohdalla tuuliset päivät, niin nällöin, olen kuullut, että mahdollisesti näitä sähköautojen käytettyjä en, autoihin sopi, enää sopimattomia akkuja voitaisiin käyttää uusiutuvan energian varastointiin Nehän ovat hyvin arvokkaita akkuja, koska niissä on äh, harvinaisia metalleja. Tämän lisäksi niiden kierrättäminen nykytietojen valossa on hyvin vaikeaa, kun niiden äh, kapasiteetti ei enää ole riittävä. Uh, first of all, thank you very much for... Kiitoksia myönteisestä palautteesta sen suhteen, mitä me teemme yhteisestä tutkimuskeskuksessa. Alkuun täytyy heti sanoa, että yhteinen tutkimuskeskus tekee pelkästään tutkimusta, joten me emme tee ehdotuksia politiikan teko. Me tuemme toimintaa ja päätöksiä, joita poliittis- pol- pääosastoissa tehdään komissiossa. Olen hyvin varovainen sen suhteen, että en ylitä mitään rajaviivoja. Meidän pitäisi siis pysyä poliittisesti neutraaleina – ja me haluaisimme toimia näin, jotta pysymme uskottavina. Jos puhutte aina, minkälaista eh, poliittisia, poliittisia ehdotuksia tekisitte, epäröin kyllä aina, vaikka minulla voi ollakin kyllä mielipideasioista. Aloitan talousarviosta. Niin Tänään on tärkeä päivä. Tältä kannalta toivon todellakin, että saadaan viisas. Ja ensinnäkin todellakin toivon, että saadaan aikaan sopimus. Se osoittaisi, että Eurooppa pystyy tekemään päätöksiä. Ja minä tosiaan toivon, että tässä tulee kohtuullinen budjetti. En voi ennalta arvioida, en voi kommentoida tässä vaiheessa. Nyt on todella tärkeää, että meidän valtioiden päämiehemme tekevät vastuullisen päätöksen EUn, mutta sitten puhuitte klustereista ja horisontti, horisonttiohjelmasta. Tämä kuuluu meidän tutkimus- ja innovaatiokollegoimme salkkuun. Ja liikenne tosiaankin liittyy ilma, ilmastopolitiikkaan. Täytyy sanoa, että meidänkin temaattisissa yhteyksissämme meillä on päätöstä, joka koskee energiaa, ilmastoa ja liikennettä. Siinä ei kuitenkaan sanota, etteikö se kuuluisi teollisuuteen ja tuottavaan talouteen. Sanoisin vain, että on tärkeää tarkastella, minkälainen ehdotus komissiosta tulee. Annetaan tiedonanto teollisesta, teollisesta strategiasta, se saadaan 10. maaliskuuta. Ja itse asiassa tämä produktiivinen puoli esitellään siinä yhteydessä. Se ei kuitenkaan välttämättä tarkoita sitä, että jos tämä ryhmitetään ilmastoasioihin ja hiilestä irtautuminen otetaan erilleen, se ei siltä tarkoita sitä, että liikkuvuutta ei pidettäisi tuottavan potentiaalinen sektorina, mutta ponnistelut hiilestä irtautumiseen ja se, että vuonna 2050 olisi hiilineutraali talous EU:ssa. Niin tämä on todellakin asia, joka on niin vaativa, että se vaatii meitä ehkä ponnistelemaan hiukan enemmän tässä hiilestä irtautumiskysymyksessä niitä neutraali, siis liikkuvuuden kannalta niin. Mutta todellakin lisäarvo joka liikenteestä on selvä. Se edustaa tällaista liimaa tavallaan taloudessamme, siksi se on todella tärkeä sektori, yhdistävä tekijä. Sitten vaihtoehtoiset polttoaineet. Annan sen meidän asiantuntijamme hoteisiin, koska haluaisin todellakin antaa teille paljon asiantuntemuksen vastauksen tästä. Me Teemme paljon työtä vedyn, vedyn kohdalla ja ehkä nyt vastaan monikin kysymyksen, jotka liittyvät vetyyn. Te tiedätte, että Horisontti 2020 ohjelmassa on yhteisyritys vedystä ja sen käytöstä. Ja näiden viiden vuoden aikana, tai hiukan alle viiden vuoden aikana, mutta melkein viisi vuotta se on ollut olemassa, tämä yhteisyritys, jossa kootaan yhteen tutkimus, ja liiketoiminta, jotta voidaan kehittää teknologiaa käyttöönottoa varten. Vedyn käytön kustannukset ovat laskeneet kovasti ja olemme nyt varsin lähellä sitä, että pystymme olemaan kilpailukykyisiä muiden tyyppisten energialähteiden kanssa liikenteen osalta. Meillä on jo bussikantoja, jotka käyvät vedyllä – kulkevat vedyllä ja olemme todella edistyneet paljon viimeisen viiden vuoden aikana, mitä tulee kilpailukykyyn ja kustannusten alentamiseen, mutta olemme myös lisänneet turvallisuutta ja varmuutta. Aiommeko sitten jatkaa tätä yhteisyritystä? Uskon, että näin on, että jatkamme. Ja yhteisen tutkimuskeskuksen kanssa myös, ja me teemme paljon tutkimusta tällä, tällä alalla. Sitten sähköistäminen erityisesti se, onko mahdollista toimia näin pitkän matkan kuljetuksissa, onko meillä vaihtoehtoisia keinoja ajatella infrastruktuuria ja niin edelleen. Anna tämän, tässäkin kollegallani vuoron vastata näihin kysymyksiin. Sitten automaatio ja automaation neljäs sukupolvi. Sitten kaupungeista rohkaisin todellakin teitä tutustumaan tähän raporttiin tulevaisuuden kadusta, koska, kaupungeista, koska liikkuvuus kaupungeissa on tässä myös esillä tässä raportissa. Siitä löytyy myös, miten äh, asemoidaan kaupunkeja, miten tilaa käytetään. Ja tämä vastaa siihen kysymykseen, miten käytämme tilaamme, tuleeko niistä teitä vai jotakin muuta. Ja, ja todellakin, mitä me pohdimme tutkimuksen yhdessä, on liikkuvuus palveluna – eikä se keskity ajoneuvoihin tai autoihin, vaan se on liikkuvuutta palveluna ja tähän liittyy myös jaettu liikkuvuus ja muun tyyppiset modaliteetit, joilla varmistetaan palvelun tarjoaminen. Ja me pidämme tätä oikeana lähestymistapana, joten siis liikkuvuus ei liity infrastruktu- infrastruktuuriin välttämättä, se ei liity ajoneuvoihinkaan välttämättä. Meidän pitää keskittää, keskittyä palvelun tarjoamiseen sinällään. Ja se on, näin näemme erityisesti liikkuvuuden, mitä tulee maaseutualueisiin. Jos ajattelette yhtä kalvoa, joka liittyy 40 tuntiin vuodessa, joka on siis keskimääräinen ruuhkassa istumisaika Euroopassa, niin sitten näette, että on yksi alhaisempi, siinä on alempi linja viiva, joka osoittaa ja tämän, tämän määrän maasotualueella Me siis teemme tällaisen analyysin ruuhkautumisesta ja meillä on joitakin tutkimuksia, joita on tehty ei vain kaupunkiympäristöistä, vaan myös kaupunkien ulkoisista alueista ja niiden liikkuvuudesta. Varsin kiinnostavaa tulee olemaan se, että et, et, mikä, minkälainen tietokuilu teistä on ilmeinen. Tieto voi tulla meiltä tai me voimme toimia yhteistyössä muiden tutkimustahojen kanssa. Tämä on ehkä meille tärkeintä, siis tietovajeet, puutteet, joita näette, jotta voitaisiin tukea relevantteja poliittisia toimintamallivalintoja me voimme antaa siis tietoista näette, että on puutteita informaatiossa tiedossa, niin mielellämme otamme tietoja vastaan tästä. Sitten tutkimus oikeudenmukaista siirtymästä. Me teemme paljon työtä eri alueilla tässä asiassa. Yksi pilottihanke, jonka olemme aloittaneet, liittyy hiilialueisiin siirtymävaiheessa. Se ei välttämättä liity liikkuvuuteen, mutta energiantuotantoon kyllä ja yleisesti ottaen sosiaaliseen haavoittuvaisuuteen näissä siirtymävaiheen talouksissa. Tämän raportin me laadimme ja tämä on vain yksi esimerkki. Voitte itse tutustua, mitä olemme tällä alueella tehneet tässä teemme yhteistyötä myös regiopääosaston kanssa, joka tulee, jolla on 7,5 miljardia euroa tätä oikeudenmukaisen siirtymän rahastoa varten ja me olemme kumppaneita ja välitämme tietoa heille, joten tämän tyyppistä, työtä teemme ja olemme valmiit välittämään tätä tietoa eteenpäin. Sitten akkuista ja akkujen toisesta elämästä, jatkoelämästä. Aloin hiukan selittää, mitä me teemme, koska se on ilmeistä, mutta meidän täytyy vielä pohtia, mikä on niiden seuraava käyntö, erityisesti mitä tulee raaka-aineisiin, joita käytetään akuissa se, mitä tällä hetkellä voimme todeta, on, että voimme uudelleen käyttää akkuja uuteen tarkoituksen. Tämä liittyy myös tähän varastointipuoleen. Ja missä määrin voimme käyttää esimerkiksi autojen akkuja kotona varastoitin sitä jälkikäteen, niitä voida, voida, voidaan käyttää ö, kulutuksen piikkihetkinä ladata yön aikana ja käyttää päivän aikana, jos me emme käytä esimerkiksi autoa. Tämä on yksi mahdollisuus, joten meille on tärkeää älykkäästi käyttää kaikkia varastointimahdollisuuksia, joita meillä käytössä nyt on. Ja mitä tulee autoihin, jos ne korvaavat suuremmassa mittakaavassa perintö sähkölämmitteisiä autoja, siis sähköiset autot, niin silloin tämä edustaa valtavaa varastointikapasiteettia. Sitä pitää fiksusti myös sitten hyväksi käyttää. Me olemme tutkineet tätä asiaa ja on eri mahdollisuuksia käyttää tätä. Mutta lopetan nyt tähän, jotta kollegani voi vastata joihinkin kysymyksiin. Thank you. Um, I will try to give... Uh, Kiitos. Minäpä yritän vastata kysymyksiin, jotka liittyivät vaihtoehtoisiin polttoaineisiin, vetyyn, sähköistämiseen ja monimutkaisempiin liikennealoihin, esimerkiksi pitkä, pitkät lennot, tavaraliikenne, meriliikenne ja niin edelleen. Kyllä meillä mielipiteitä tästä on mutta kun me olemme tiedemiehiä, niin minä yritän nyt vastata kuitenkin tiedemiehenä enkä vain tällaisena mielipide äh, mielipidenikkarina. Varmasti tiedätte, että e, sellaista vaihtoehtoa ei ole, joka äh, ratkaisisi kaikki ongelmat. On erilaisia vaihtoehtoja, jotka tarjoavat äh, ratkaisuja eri tarpeisiin ja meidän täytyy katsoa, mitä eri energiamuotoja voidaan parhaiten käyttää liikenteen alalla. Ja 2050 tavoitteet tavoitteet, eli siis hiilineutraali yhteiskunta tai liikenne- ja kuljetusala nyt on käynnistänyt keskustelut ilmastopääosastolla hiilidioksidipäästötasosta liikenne- ja kuljetusalalla ja täytyy katsoa, että mitä markkinoilla on, mitä, miten sitä parhaiten saadaan käyttöön juuri liikennealalla. Täällä puhuttiin sähköistämisestä, rekkojen sähköistämisestä. Kyllä se mahdollista on, mutta no, meillä on joitain testejä eri jäsenvaltioissa Euroopassa, mutta me emme kyllä ole tällaista laajamittaista käyttöä nähneet. Kun katsotaan infrastruktuurikustannuksia, niin on hyvin todennäköistä, että ymmärretään, että moottoriteiden sähköistäminen maksaisi aivan valtavasti. Ja tämän lisäksi sitten vielä ongelma teknologian otossa kun ajatellaan ihan sähkölinjoja, kun niitä, niitä menisi tunnelien läpi ja siltojen alta. Kun ajatellaan raskasta liikennettä, niin on kuitenkin muita vaihtoehtoja biopolttoaineita, vaihtoehtoisia polttoaineita voitaisiin lyhyellä aikavälillä jo ottaa käyttöön ja sitten äh, LPG tai biopolttoaineet, biodiesel esimerkiksi, äh, dieselmoottoreihin ja äh, ilmailualalla tilanne on taas hiukan toisen näköinen. Vetypolttoaine, kennot eivät vaikuta vaiht- mahdolliselta vaihtoehdolta, eivätkä myöskään sähkö, koska tällä hetkellä käytössä olevaa nestemäistä polttoaineita ei, ei näillä painoilla pystytä korvaamaan. Ja kyllä minä uskon, että kun tarve nyt on olemassa niin, ja markkinat ovat olemassa, niin kyllä joku varmasti kehittää soveltuvan ratkaisun tässäkin kysymyksessä. Vety polttoainekennot, jotain kehitystä on jo nähty, on valmistajia, jotka kevyen hyötyliikenteen ja myös raskaan hyötyliikenteen alalla ovat lähteneet liikkeelle, eli myös raskaat ajoneuvot voisivat käyttää tavallisiin henkilöautoihin valmist varusteettuja vetykennoja, mutta niitä tarvittaisiin kaksi. Tämä voitaisiin ehkä tehdä, mutta uskon, että markkinatoimijat löytävät kyllä parhaat ja kustannustehokkaimmat ratkaisut. Ehkäpä minä nyt vastasin useimpiin esitettyihin kysymyksiin. Jos en, niin muistuttakaa vielä ihmeessä kysymyksistä. Kiitos paljon. Kiitoksia. Aivan varmasti tulemme vielä esittämään kysymyksiä, mutta emme tänään, sillä nyt ää, Valiokuntakokouksemme päättyy. Kiitokset teidän esityksistänne, kiitos kollegat, kiitos sihteeristö, kiitos kaikki virkamiehet, kiitos tulkit. Ja 16.17. maaliskuuta tapaamme sitten jälleen kaikki halukkaat täällä TRAN-valiokunnassa. Ja tosiaan kokous päättyy, jatketaan maaliskuussa. Oikein hyvää kotimatkaa tänään tai huomenna ja mukavaa viikonloppua.